tai lausunto, elintarvikeapu kaikkein eniten sitä tarvitseville, heikoimmassa asemassa oleville henkilöille. Mr. Commissioner, you have the floor. Komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Honorable members, uh, I take note of the... Olen huomioinut, miten tärkeänä useat teistä pitävät uh, tätä uh, ohjelmaa heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden ruoanjakelu. Komissio pitää tätä erityisen tärkeänä näinä kriisin aikoina. Ja kriisin aikoina ja, ja tiukan elämän aikana. Kaikkein haavoittuvimmat äh, ja syrjäytyneet odottavat, että Euroopan unioni osoittaa heille solidaarisuutta ja auttaa heitä käytännöllisellä ja selkeällä tavalla. Pääväline EUlla on tukea kaikkein heikoimmassa asemassa olevia yhteiskuntamme jäseniä nimenomaan mukaan ottamalla Euroopan sosiaalirahaston kautta. Siksi komissio on ehdottanut, että annettaisiin taattu minimibudjetti, joka olisi vähintään 25 prosenttia kohesiopolitiikasta ja että allokoitaisiin lähes vähintään 20 prosenttia jokaisessa jäsenvaltiossa yhteiskunnallisen mukaan ottamisen toimenpiteisiin. Me ehdotamme myös, että vahvistettaisiin Euroopan globalisaatiorahastoa tapana osoittaa konkreettista solidaarisuutta irtisanotuille erityisen heikossa tilanteessa. Komission mielestä tällainen ohjelma, jolla autetaan kaikkein hankalimmassa asemassa olevassa, on yksi osa näitä toimenpiteitä. Kova todellisuus on se, että meidän yhteiskunnissamme tulee aina olemaan ihmisiä, jotka tarvitsevat tällaisia ohjelmia. Siksi komission ehdotus monivuotiseen budjettikehykseen on se, että voisimme jatkaa ruoan jakelua jatkossakin otsakkeen yksi alla, jossa sillä on parempi asema ottaen huomioon köyhyyden vastainen taistelu Eurooppa 2020 strategiassa. Tämä on kaikkein paras tapa myös ratkaista oikeudelliset ongelmat, jotka, joita nousi tässä aiheessa. Kuten tiedätte, jäsenvaltioilla on ollut vaikeuksia löytää oikeus perustaa ruoanjakelulle. Komissio on huomioinut tämän, mutta me emme tule luopumaan asemastamme ja oikeudestamme tehdä aloitteita. EUn budjettista voidaan jatkossakin meidän mielestämme tukea ruoanjakelua osana köyhyyden vastaista taistelua ja komissio tarkastelee tällä hetkellä erilaisia vaihtoehtoja muotoilla tätä ohjelmaa koheesiopolitiikan puitteissa tavalla, joka maksimoisi tämän tuen hyödyn rakennerahastojen kautta. Me tarvitsemme hieman aikaa vielä, että löytäisimme sellaisen mallin, joka on sekä tehokas että realistinen. Haluaisin päättää kiittämällä parlamenttia hyvin avuliaasta tuesta tässä työssä ja myös siitä, että otitte esiin tämän asian keskustelua varten. Kiitos. Köszönöm szépen. Most a képviselőcsoportok nevében felszólalók következnek. Nyt ryhmäpuheenvuorot. Ensimmäisenä EPPn ryhmäpuheenvuoro herra Siekierski. W 15 lutego bieżącego roku zdecydowałem... Helmikuussa 15. päivä toisessa käsittelyssä päätimme siitä, että jatketaan ohjelmaa, jossa jaellaan ruokaa heikommassa asemassa oleville henkilöille vuosille 2012-2013, eli nykyisten rahoitusnäkymien loppuun asti. Keskustelun aikana ohjelmaan tulevaisuudesta parlamentti ilmaisi tukensa monta kertaa sille, että ruoka-apua jatketaan myöskin seuraavalla rahoituskaudella. Päätöslauselmassa vetoamme komission neuvostoon, että löydetään tapa, jolla ohjelmaa voidaan jatkaa kaikkein heikommassa asemassa olevien henkilöiden hyväksi. Rahoituskaudella 2014-2020 oikeusperustan pohjalla, jota ei voitaisi kiistää, saataisiin jaettua 500 miljoonan euron arvosta ruoka-apua. Täytyy varmistaa, että että heikommassa asemassa olevat eivät joudu kärsimään. Haluaisin myös painottaa, että ennen äänestystä 15. helmikuuta komission jäsen Andor antoi vastauksen työttömyys, eh, työllisyysvaliokunnan puheenjohtajan Peresin kysymykseen. Kysymys koski ohjelman tulevaisuutta seuraavalla rahoituskaudella. Andor vastatessaan sanoi, että seuraavalla rahoituskaudella ruoka-apu pitäisi rahoittaa ensimmäisestä otsakkeesta budjettia. Komission mukaan se paikka budjetissa eniten myötä vaikuttaa 2020 strategian tavoitteiden saavuttamisen köyhyyden torjuminen. Painotettiin, että komissio käyttää hyväksi aloiteoikeuttaan ohjelman tulevaisuudesta budjettineuvotteluissa. Parlamentille tämä on yksiselitteinen lausunto komission jäsenen lausunto sekä jul, julkilausuma, joka komissio on antanut. Toivottavasti myötä vaikuttaa kompromissiin aikaansaamiseen neuvostossa ja komissio ottaa huomioon useiden jäsenvaltioiden mielipiteen, että ei jatketaisi ohjelma 2013 jälkeen.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 kollega Castron kanssa agrivaliokunnasta ja, ja työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan puheenjohtajana me halusimme ottaa tämän kohdan esille täällä täysistunnossa. Samalla haluamme ottaa huomioon ensimmäiset julkilausumat, jotka on tehty komissiokollegion nimissä. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio aikoo käyttää aloite monopoliaan laittaakseen pö- jättääkseen pöydälle neuvottelut, jonka avulla pyrittiin rahoittamaan tämä ohjelma tulevissa rahoitusnäkymissä. Me tuemme kyllä tällaista aloitetta, jos se todella käynnistyy täällä parlamentissa. Te tiedätte, me haluamme mennä vieläkin pidemmälle, koska meidän mielestämme tämä Äh, <clears throat> ohjelma ei saa olla minkälainen panttivanki tai pallottelukysymys hallitusten ja komission välillä. Ja me täytyy ottaa huomioon tuomioistuimen päätökset, äh, mutta sitä ennen kyllä lainsäädännölliset aloitteet pitäisi saada käynnistettyä ennen kuin mikään päätös lankeaa. Tässä on kyse solidaarisuudesta, ei ole kyse siitä, että käytettäisiin eurooppalaisia sosiaalirahastoja tässä tähän ohjelmaan, koska solidaarisuus köyhille on kaikista tärkeintä, mutta usein köyhät ovat vain keskenään solidaarisia, sitähän me emme tarvitse. Arvoisa komissaari, me pyydämme, että kiinnittäisitte huomiota yhteen kohtaan. Tässä parlamentissa monet tukevat ei makrotaloudellista ehdollistamista, vaan temaattista ehdollistamista, eli keskittämistä, mutta jos ajattelemme EU 2020-strategiaa, teillä on taisteluköyhyyttä vastaan ja sosiaalista syrjintää vastaan. Meidän täytyy antaa sille todellinen ra- rahoitukselle legimiteetti EUn budjetin avulla, jotta vähäosaiset todella otetaan huomioon. Meidän pitäisi tässä mielessä vakuuttaa jäsenvaltiot myös, jos ne eivät tähän halua, ole tähän halukkaita. Meidän pitäisi ehkä jollakin Käyttäkää teidän monopolia, jotta jäsenvaltiot lähtevät liikkeelle, hyvä komissaari. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja, Rova Harkin. Alderyhmän puheenvuoro. Puolitoista minuuttia. Chair. First of all, I want to say that I welcome the commission's... Ensinnäkin sanon, että pidän hyvänä komission ehdotuksesta siirtymäkauden toimille, jotta voidaan varmistaa ruoka jatkaminen heikommassa asemassa oleville. Ruoka-apua annetaan tällä hetkellä 13 miljoonalle ihmiselle, jotka kärsivät köyhyydestä 19 jäsenvaltiossa. Yhdellä tasolla tämä osoittaa, että miten pitkälle täytyy mennä köyhyyden torjuntatoimissa. Suuret haasteet, joita meitä vielä on, ja kun ruokavun jakelu itsessään ei ole riittävää köyhyyden lieventämiseen, niin se voi olla yksi osa palapeliä ja ennen kaikkea niille, jotka ruoka saavat, se on olennainen osa. Olen samaa mieltä komission jäsenen kanssa, että ne, jotka ovat todennäköisesti kärsivät köyhyydestä, niin odottavat tiettyä solidaarisuuden tasoa EUlta. Ja kun kuulen nämä positiiviset kommentit globalisaatiorahastosta komission jäseneltä, niin valitettavasti hänen näkemyksensä eivät ole jaettuja monien jäsenvaltioiden keskuudessa. Näen, että kahdeksan jäsenvaltiota ovat äänestäneet tai ovat sanoneet, että pitäisi poistaa tämä rahasto. Joten komission tuki on ja parlamentin tuki on rahaston jatkamiselle, niin samaa tuen tasoa ei näytä olevan neuvoston tasolla. Näyttää myös siltä, että ohjelma, josta keskustelemme tänä aamuna, on joutunut ne ongelmiin neuvostossa. Ja siellä nyt tulee esille tämä laajempi kysymys sosiaalipolitiikan tulevaisuudesta. Kaikki olemme tietoisia siitä, että yksi 2025 prioriteettistrategiasta on köyhyyden torjuminen ja se rajoittaminen. Ja toivottavasti komissio tukee parlamenttia tässä asiassa. Kuten tiedätte, komission jäsen, varmasti saatte tämän talon tuen sille ohjelmalle. Köszönöm szépen. A következő felszólaló a zöldek, az Euró... Seuraavaksi vihreiden ryhmäpuheenvuoro. Jorova Cornelissen, teilläkin puolitoista minuuttia. Mr. Chair. Puheenjohtaja, me olemme onnistuneet eh, pysäyttämään tämän ruoan jakeluohjelman eh, lopettamisen näille 18 miljoonalle ihmiselle. Meidän täytyy myös antaa näille ruokapankeille takeet eh, tämänkin jälkeen. Minun painajaisena olisi se, että me annamme tämän idean näille ruokapankeille, että ne jatkavat toimintaansa 2014 ja sitten yhtäkkiä käy ilmi, että näin ei olekaan. Jos me emme anna selkeyttä, niin ruokapankeista ei tule itsenäisiä EUn ruoka-avusta. Olen vakuuttunut siitä, että löydämme yksimielisyyden tässä parlamentissa siitä, että ruokka-apu jatkuu tavalla tai toisella. Neuvosto haluaisi tämän pysäyttää ja jotkut maat ovat valmiita viemään tämän oikeuteen. Voiko komission jäsen varmistaa, että neuvostossa tehty sopimus merkitsee sitä, että ruoka-apu jatkuu kaksi vuotta, mutta sillä ehdolla, että se loppuu tämän jälkeen? Ja voiko komission jäsen kertoa meille, että meillä olisi jokin keino päästä tämän neuvoston blokin ohitse ja saada sen mukaan esimerkiksi kohesiopolitiikkaan ja sitten vain toivoa parasta. Parhaan toivominen on kaikki se takuu, mitä me voimme tarjota ruokapankeille ja sillä tavalla me teemme Euroopan köyhimmille ihmisille karhunpalveluksen, jos me emme sano selkeästi sitä, että tämä ohjelma loppuu 2014 niin, että niillä olisi aikaa sopeutua tulevaisuuteen. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraavaksi Rova Zimmer GUE kautta NGL-ryhmästä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, komission jäsen. Jos nyt oikein ymmärsin, niin se puheenvuoro, jonka te tänään piditte, oli, että komissio jatkaa tämän elintarvikeohjelman jatkamista heikommassa asemassa oleville henkilöille ja että komissio tekee kaikkensa, jotta saisimme konkreettisia ehdotuksia siitä, miten, mitä tälle ohjelmalle tehdään ja miten se rahoitetaan. Minusta se on välttämätöntä ja uskon, että me yhdessä olemme vastuussa siitä, että huolehdimme tämän elintarvikeohjelman äh, todellisuudesta ja siitä, että se toteutuu sen vuoksi, että minusta tämä olisi myös merkki. Me osoittaisimme näille ihmisille, että meillä on vielä olemassa tätä välttämätöntä solidaarisuutta niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat kaikkein heikommassa asemassa ja jotka va, ikävä kyllä eivät ole voineet osallistua tähän kaikkeen kehitykseen yhteiskunnassa ja ovat joutuneet tämän kriisin uhreiksi. Ajattelen tässä Kreikkaa, Espanjaa ja monia muita maita, joissa nimenomaan se, mitä me EU:ssa teemme, on se, että me pyrimme helpottamaan näiden köyhimpien asemaa. Me annamme tällä merkin, mutta se ei riitä. Olisi välttämätöntä, että me emme ainoastaan huomioon näitä 18 miljoonaa ihmisiä, jotka tällä hetkellä ovat riippuvaisia tästä elintarvikeavusta vaan meidän täytyy huolehtia myös siitä, että me haluamme viedä eteenpäin köyhyyden vastaista taistelua ja tuoda sen oman agendamme ihan huippupaikalle. Tällaista merkkiä me emme näille ihmisille ole antaneet. Kaikkein ratkaisevinta on, jos me haluamme päästä tässä eteenpäin ja jos me haluamme palauttaa johtaa ja voittaa kansalaisten luottamus puolellemme on, että meillä on sosiaalinen ja solidaarinen unioni. Teillä on siltä osin meidän tukemme. Meidän on tehtävä jotain, että ne hallitukset, jotka nyt tätä ohjelmaa ovat olleet pysäyttämässä, luopuvat kannastaan. Köszönöm szépen. A következő felszólaló... Kiitos. Seuraava puhuja on Edustaja Imbrassas, vapaan, vapaa- ja demokraattinen Eurooppa-ryhmästä, minuutti. skatina. Puhemies, nousevat ruoan hinnat ja elinkustannusten hinnat pakottavat yhä useammat ihmiset turvautumaan apuun. 113 miljoonaa euroa maksaa ruoka-apu 2012 vuodelle järjestelmä on tarjonnut mahdollisuuden heikoimmassa asemassa oleville EU-ssa saada ruokaa. Arvioiden mukaan noin 43 miljoonaa ihmistä EU-ssa on ruokaköyhyyden vaarassa eikä pysty saamaan kunnolla ruokaa joka päivä. Kansalaisjärjestöjät painottavat ruokapuohjelman roolia jatkossa ja sen vuoksi ratkaisu täytyy löytää ja olla ruokaavun jatkamista jatketaan ilman rahoituksen pienentämistä. Haluaisin viitata myös siihen, että lämmityskustannukset eh, lisäävät eh, yhteiskunnallista jännitystä minun maassani Liettuassa. Ja jos ruoka-apukin vähennettäisiin, niin lisäisi näitä jännitteitä edelleen. Sitten sitoutumattomat Kristiina Morvai. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, elintarvikeohjelma, elintarvikeapuohjelma ei auta ainoastaan niitä ihmisiä, jotka konkreettisesti saavat näitä elintarvikkeita, vaan ne auttavat se auttaa myös näitä yrityksiä, jotka saavat suuria summia rahaa julkisten hankintojen kautta. Ei ole ollenkaan selvää, mitkä nämä suuryritykset ovat, ja pyytäisinkin jäseniä omissa kotimaissaan hieman katsomaan, mitkä yritykset, elintarvikeyritykset näitä rahoja saavat. Elintarvikkeiden hinnat ovat järkyttävät. Unkarissa annetaan, Unkari on saanut noin 4 miljardia forinttia tähän elintarvikeapuun, ja me näemme, että kaikkein suurimmat yritykset ovat saaneet nämä rahat, eivätkä PK-yritykset. 660 miljoonaa forintia meni esimerkiksi yhdelle Unkarin suurimmista yrityksistä. Ja nämä yritykset ovat myös sellaisia yrityksiä, joita on rangaistu kartelitoimista. Me tuemme aina sanoillamme pk-yrityksiä, mutta siitä huolimatta julkiset rahat menevät jäsenvaltiossa aina suurimmille yrityksille. Mielestäni olisi hyvä asia, mikäli PK-yrityksillä ei olisi sellainen olo, että mikäli he eivät ole lähellä nykyistä hallitusta, he ovat aina häviäjiä, koska tällainen tunne on nimenomaan pienyrityksillä Unkarissa – yrityksillä, pien, pienyrityksillä, jotka eivät saa mitään tukea sen vuoksi, että tuki menee vain hallituksen lähellä oleville yrityksille. Kiitos. Sitten muut puhujat, herra Silvestris, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. 18 miljoonaa ihmistä Euroopassa on riippuvaisia tästä ohjelmasta. 43 miljoonaa Euroopassa voi joutua köyhyysloukkuun. Kiitän kollega Siki ja muita kollegoja, jotka ovat todella sitoutuneet taistelemaan tämän mietinnön puolesta asianomaisessa valiokunnassa, mutta me vastustamme komission ehdotusta, joka on vain ylimenovaiheen. Sen tarkoituskin on ehkä jäädä vain väliaikaiseksi ja se on vastoin meidän vakaumuksiamme. Me haluamme pikemminkin sopimuksen neuvostossa, joka vastaa Agri-valiokunnan ehdotusta viime vuoden joulukuulta 14. ja 15. päivä. Sopimuksen päästiin, mutta vain sillä ehdolla, että ohjelma hylättäisiin muutaman kuukauden kuluttua. Tämän on aivan väärä perusta. Eli me tuomitsemme tällaisen ylimenovaihekäytännön. Jos ajattelemme monivuotista rahoituskehusta, meillä on kaksi miljardia siellä varaumaa ohjelmalle vuosiksi 2014-2019 ja se on otsakkeen alla sosiaaliasian kysymykset komissio voi varsin hyvin taata tämän jatkumon ja seurannan monivuotisessa rahoituskehyksessä, rahoituskehyksessä taatakseen näiden toimenpiteiden jatkuvuuden. Tämä on aivan liian tärkeää liian monille kansalaisille. Tarpeet ovat huutavat. Ei Eurooppa voi selvitä kriisistä vain vähentämällä, vain leikkaamalla, vain verottamalla, vain valvomalla jäsenvaltioiden budjettia ja vetämällä avun pois kaikilta köyhimmiltä. Tätä politiikkaa me emme voi hyväksyä. Sen takia me puollamme tuemme tämä, tätä tänä päivänä esitettyä ohjelmaa, mutta haluamme, että sitä jatketaan myös vuoden 2014 jälkeen. Kiitoksia. Seuraavana herra De Castro, puolitoista minuuttia myös. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, arvoisa komissaari, haluaisin ensiksikin muistuttaa, kuinka tyytyväinen olen niistä hyvistä tuloksista, joita, joihin päädyimme jatkamalla tätä ruoka-apuohjelmaa vuoteen 2013. Se on ollut hankala, kivulias tie erityisesti Euroopan parlamentille, sosiaaliasiavaliokunnalle ja maatalousasiavaliokunnalle. Nämä valiokunnat muun muassa halusivat, että komissio sitoutuisi paljon tiukemmin yhdessä parlamentin kanssa viemään tätä ohjelmaa eteenpäin vuoden 2013 jälkeenpäin mutta komissio on nyt todella kirjannut, että jotkut jäsenvaltiot vastustavat uuden ohjelman toteuttamista, mutta se ei sai estää tämän aloitteen toteutumista komissiolta tullutta aloitetta, joka mainitaan myös perussopimuksessa. Komission täytyy ottaa huomioon Euroopan parlamentin voimakas tahto ja kuinka sen suuri enemmistö tukee tätä aloitetta ja toivoo, että tällä ohjelmalle, tälle ohjelmalle tulisi jatkoa. Me olemme erittäin tyytyväisiä tähän äskeiseen julkilausumaan, jonka vastikään kuulimme komissaarin esittelemää. Se on hyvä väline, jonka avulla EU voi joka vuonna, vuosi antaa 440 000 tonnia ruokaa, elintarvikeapua kaikista vähänosaisimmille ihmisille, vaikeuksissa oleville perheille. Tämähän koskettaa luonnollisesti kaikista pahiten lapsia. Sen takia me emme voi mieltää missään nimessä, että tämä ohjelma tai tämä aloite olisi päättynyt tai että se olisi vain ylimenovaihe. Meillä on tässä uusi suuri haaste, elintarviketurvallisuus, joka törmää suuriin vaikeuksiin. Kaikista vähäosaisimmat törmäävät niihin joka päivä. Parlamentilla on tärkeä rooli näiden vaikeuksien voittamisessa. Vuoteen 2014 mennessä, että sitä jatketaan senkin jälkeen. Siipä. Kiitos. Seuraavaksi herra Lyon, puolitoista minuuttia. Uh, thank you, uh, President, uh, Commissioner. Kiitos puhemies komission jäsen. Tämä ohjelma perustettiin aikana, jolloin oli kasvavia ruokavuoria Euroopassa. Onneksi näin ei ole enää. Nyt varastot ovat tyhjiä ja komissio ostaa markkinoilta ruokaa tukeakseen heikommassa olevia. Täytyy ottaa huomioon tuomioistuimen päätös ja löytää uusi tapa eteenpäin. Puolueeni uskoo, että jäsenvaltioiden sosiaalijärjestelmät ovat paras tapa auttaa heikommassa asemassa olevia ihmisiä yhteiskunnissamme ja jotkut jäsenvaltiot neuvostossa ovat samaa mieltä. Kuitenkin minä tunnustan, että talossa on enemmistö ohjelman jatkamiselle tuen komission ehdotusta, että seuraavissa rahoituspuitteissa käytetään sosiaalirahastoa oikeusperustana tämän tärkeän ohjelman jatkamiselle. Se on tuomioistuimen päätöksen kanssa sopusoinnussa se tarjoaa joustavuutta kansallisella tasolla ja ennen kaikkea se takaisin, että voidaan jatkaa joidenkin heikommassa asemassa olevien yhteiskuntamiesen tukemista. Seuraava puhuja, Rova Deli, puolitoista minuuttia. Mike, please, Mike. Simona, kuuluuko nyt hyvin? Arvoisa komissaari, yleisessä sääntelyehdotuksessa rakennerahastoissa Komissio on suunnannut ajatellut 2,5 miljardia dollaria tälle elintarvikerahoitusvälineelle vuosille 2014-2020. Vaikka vähemmistö jäsenvaltiosta on vastustanut tätä, neuvosto on kuitenkin rohkeasti vienyt tätä asiaa eteenpäin ja, ja tukenut komissiota, mutta ei todella ole ottanut huomioon, mitä parlamentti ajattelee, eikä enemmistöä kansalaisista, jotka joutuvat tukeutumaan elintarvikepankin huoltoavun ruokahuollon apuun. Tämä on rohkeata, mutta riittämätöntä, mutta parlamentti eh, on vaatinut noin 500 miljoonaa, mutta nyt vaaditaan 2,5 miljardia tähän ruoka-apuun, mutta komissio on jatkuvasti vähentänyt tätä budjettia miljardilla eurolla, vaikka tarpeet ovat kasvaneet koko ajan tar- huutavimmiksi. Mutta mitä komissio on tehnyt tämän tulevan ohjelman toteuttamiseksi? Ei juuri mitään. Jos tämä kuuluu tähän äh, rahoitusvakuutusvälineen puitteiseen, niin silloin pitääkö meidän jatkuvasti ostaa elintarvikkeita markkinoilta ja jakaa niitä vain käytännöllisesti katsoen kaikista vähäosaisimmille. Tässä ei ole kyse mistään oikeudenmukaisuudesta. Kun meillä ei ole tällä hetkellä ratkaisua, niin elintarvikepankit ovat samassa tilanteessa kuin missä ne olivat vähän aikaa sitten ja olivat juuri päässeet pois tästä kiperästä tilanteesta. Mitä voisi tehdä? On tärkeää ylläpitää järkevää budjettia tätä ohjelmaa ajatellen. Kaikkien jokaisen meidän pitäisi, ainakin jos ajattelemme kaikista vähäosaisimpia ruokatar- ruoka-avun suhteen, meidän pitäisi todella luoda hyvä turvaverkko ja laatia varsinainen direktiivi tästä asiasta. Kiitos. Következő felszólaló Löjarik egy Kiitos puheenjohtaja. kiitos puhemies, arvoisa komissaari, ei tässä ole mitään konkreettista ja täsmällistä kuultu tänä aamuna. Aina voidaan sanoa, hyvä komissaari, että tullaan toimimaan Euroopan sosiaalirahaston turvin, kuitenkaan kasvattamalla tämän rahaston rahoja. Jos 2,5 miljardia aiotaan suunnata monivuotiseen ohjelmaan tätä sektoria varten. Se tulee tarkoittamaan sitä, että tahdottiin tai ei, niin joka vuosi annettava summa alenee sadalla miljoonalla eurolla, joka siis suunnataan elintarvikeapuun. Ei tässä mielessä tätä nykytilannetta voi missään nimessä hyväksyä. Sen takia minä ehdotan, että yhdessä komissio Euroopan parlamentti, ehkä työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunta yhdessä laativat aloitteen, joka mm, perustuisi yhteiseen kokoukseen kuulemiseen, joka olisi siis solidaarinen järjestäytyminen Euroopassa suunnattu kaikille niille, jotka sitä tarvitsevat täsmällisiin luvun, kohdennetaan se täsmällisesti, eli silloin voimme todella keskustella kaikista juridisista modaliteeteista. Kiitos. Sitten Moran Chartrier, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, arvoisa komissaari. Minä kuuntelin huolellisesti teidän alustuspuheenvuoron, jossa puhuitte tästä elintarvikeavusta kaikista vähäosaisimmille, joka, ja raha otettaisiin Euroopan sosiaalirahastosta. Hyvä komissaari, haluaisin muistuttaa eurooppalainen sosiaalirahasto suurimmaksi osaksi on suunnattu ammatilliseen integroitumiseen. Ammatillinen integraatio, integraatio on aivan välttämätöntä, jos ihmiset haluavat sosiaalisesti integroitua. Ei ole ammatillista integroitumista ilman sosiaalista integroitumista. Ei tässä nyt pidä vetää mitään vääriä johtopäätöksiä tai jättää asioita sivuun. Me, meidän täytyy ajatella tarkkaan tätä ammatillista integroitumista, mutta jos ajatellaan nyt tätä elintarvikeapua vähäosaisille, kyllä minä ymmärrän ja ymmärrän, että nämä 500 miljoonaa vuosittain tähän mennessä annetut voitaisiin säästää tämän ohjelman pitkäaikaistamiselle vuoteen 2020 asti. Te voitte vakuuttaa nämä maat, jotka suhtautuvat varauksellisesti tähän tänä päivänä, mutta ei tässä saa ruveta mitään ehdollistamislausekkeita lähteä luomaan, mitä otetaan sosiaalirahastosta ja mitä sieltä ja mitä täältä. Tämä olisi turhaa vaivaa. Haluan sanoa, että tätä ohjelmaa me tarvitsemme. Me lähdemme liikkeelle puolustamaan sitä voimallisesti. Teillä on todelliset vastuut sen pitkäaikaistamiseksi. Köszönöm szépen. Következő... Kiitos. Seuraava puhuja, herra Derden. Puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire, nous l'avons... Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Tässä salissa on usein toistettu aikaistemisten keskustelijana aikana, kun puhutaan köyhyydestä, jos ei anneta enemmän solidaarisuusmerkkejä kansalaisille. Sanoin, että Eurooppa heidän puolelleen, niin ihmiset eivät kyllä enää kiinnostu eurooppalaisuuden hankkeesta. Me tiedämme kaikki, että on olemassa neuvostossa pieni vähemmistö, joka voi jumiuttaa kaikki hyvät päätökset. Elintarvikeapu, ohjelma ei ole ainut lajissaan. Meillä on myös maailmanlaajuistuminen, globalisoituminen, joka on uhanalaisena. Mutta te voitte harjoittaa aloiteoikeutta, jotta voitte pelastaa tämän tärkeän ohjelman ja tehdä siitä todellisen pitkäaikaisen solidaarisuusohjelman, vaikka neuvostossa löytyykin vastustusta. Se olisi se merkki, jota kansalaiset ovat pitkään odottaneet. Älkää antako tämän mahdollisuuden liukua käsistänne. Meidän pitää vakuuttaa neuvosto. Ja pahimmassa tapauksessa tätä jumiutetaan seuraan seuraavaan neuvoston kokoukseen sitten, kun Ranskaan on saatu sosialistihallitus. Kiitos. Seuraava puhuja, herra Häusling. Teillä on puheenvuoro minuutin ajan. Niin, me olemme tästä samaa mieltä poliittisten rajojen ylitse ja ne maat, jotka vastustavat tätä ohjelmaa, me emme voi sitä ymmärtää. Meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta näille 18 miljoonalle ihmisille, jotka ovat tämän ohjelman alaisuudessa. Mutta toki tälle täytyy löytää uusi oikeusperusta. Esimerkiksi maatalouspolitiikan avulla meillä ei enää ole näitä eh, elintarvikevuoria ylijäämiä. Ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla haluamme toimia ja millä tavalla löytäisimme uuden oikeusperustan. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi vahvistaa alueellisia aloitteita, niitä, jotka elintarvikkeita tuottavat, niitä, jotka niitä jakelevat. Meidän täytyy saada aikaan verkosto. Ja tässä täytyy olla tiettyä turvallisuutta, varmuutta. Ei, ei voi olla sillä tavalla, että aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan pelastetaan tämä äh, pankki, elintarvikepankki. Nämä ihmiset tarvitsevat äh, vakuuksia, turvallisuutta eikä muutaman vuoden ohjelmia. Kiitos. Sitten rouva Zuber minuutti. Kiitos puhemies. Köyhyys on sietämätöntä Euroopan unionin alueella. 2010 yli 20, 23 prosenttia oli köyhyys köyhyysloukussa tai siis köyhyysrajan alapuolella. Jos ajattelemme myös työttömiä, köyhyn, köy, köyhyys vain pahenee. Tämä riski, köyhyysriski on hyvin sidoksissa työllisyystilanteeseen, väliaikaiseen työttömyystilanteeseen, huonosti maksettu väliaikainen työ. Meillä on budjetin vahvistamisviikot, jotka on hyväksytty tässä parlamentissa. Se on vain todennut, että näiden henkilöiden tilanne on vain pahentunut sen takia meidän tämä, emme missään nimessä saa vetää elintarvikeapua pois tältä väestön osalta, koska se on minimituki tälle väestöryhmässä. Me on aivan ilmeistä meille, että tämä minimi koskettaa 500, se, tässä minimissä on kyse 500 miljoonasta. Mm, meidän täytyy muistaa, että tämä ohjelma ei saa missään nimessä saa kompromettoida. Herrans Garcia asson Kiitos sitten puolitoista minuuttia. Herrans Kiitos paljon, hyvä puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Kiitos. Euroopan unionin avun elintarvikepankit ovat tehneet tunnustettua sosiaalista työtä ja sitä pitäisi jatkaa tulevaisuudessa ja sitä pitää saada myös, sille pitää saada tämän parlamentin tuki. Keskeinen ajatus, joka on elävöittänyt Euroopan rakentamista, on solidaarisuus ja sosiaalinen alueellinen yhteneväisyys. Se on tärkeää myös tässäkin ohjelmassa. Tässä hetke, tällä hetkellä talouskriisissä ajattelemme eurooppalaisia kansalaisia. 80 kaksikymmentä miljoonaa henkilöä on köyhyysrajan alapuolella jatkuvasti. 13 miljoonaa eh, eivät, ehkä 13 miljoonaa eivät pysty elämään, kun, viettämään kunnollista elämää. Jos ajattelemme kohesiorahastoa, meidän täytyy myös sisällyttää mm, yhteinen maatalouspolitiikka tähän vaivan näköön. Hyvät eh, edustajat, meidän täytyy kannustaa kaikkia aloitteita, jotta voimme jatkaa elintarvikeapuohjelman toteuttamista vuoden 2014 jälkeen ja koko tulevan rahoituskehyksen keston ajan tässä parlamentissa parlamentissa pitää päästä sopuun ministerineuvoston kanssa ja välttää ehdottomasti mitään egoistisia ajatteluja. Meidän pitää taistella Euroopan kansalaisten puolesta. Siipen. Következő felszólaló Serbu. Kiitos. Ja seuraava puhuja. Rova Sarbu, puolitoista minuuttia. Acordul la care s-a ajuns în urma negocierilor interinstituționale a fost... Sopimus, joka on saatu aikaan toimielinten välisten neuvottelujen jälkeen, määrää, että ruokaohjelmalle annettaisiin sama rahoitus vuoteen 2013 mennessä kuin aiemmin. Valitettavasti jotkut jäsenvaltiot olivat sen puolella, että kokonaan luovutaan tästä ohjelmasta vuoden 2013 vuoden jälkeen. Yli 18 miljoonaa eurooppalaista kansalaista saivat ruoka-apua tämän ohjelman avun kautta. Eikä saa unohtaa, että yli 18 miljoonaa eurooppalaista elää köyhyysrajan alapuolella. Haluan painottaa yhtä tärkeää näkökohtaa. Köyhyyttä ja nälkää on myös EU:ssa. Tätä ei voida kieltää. Ja tilanne on vain pahentunut talouskriisin aikana. Luvut, joita siteerasin, osoittavat, että miten tarpeellinen ohjelma olisi myös tulevaisuudessa, olisi epäinhimillistä poistaa tällainen ohjelma. Ajat pahenevat. Vuonna 2013 kehys ei häviä. Ohjelmaa tarvitaan senkin vuoden jälkeen. Ja sen pitäisi olla edelleen eurooppalainen ohjelma, jonka pitäisi saada sama rahoitus kuin nytkin. Sen vuoksi kehotan komissiota, että se yrittää selvittää, mihin, se voi, mihin kohtaan rahoituspuitteita se voi ohjelma laittaa tulevaisuudessa Monikuntaiset rahoituspuitteet ja siihen liittyvät keskustelut ovat meneillään mutta ruoka-apuohjelmasta ei, siihen ei ole vielä julkisesti puututtu, mutta tätä ohjelmaa ei pitäisi yhden katsoa. Az utolsó följegyzett hozzászóló Patra Patraon neves asszony egy perc. Sitten viimeinen puheenvuoro, puheenvuoro pyytölistalla Rova Patraon neves. Felicito pelo anuncio. Hyvä puhemies, hyvä komissaari, onnittelen teitä. Komissio on vihdoinkin ryhtynyt toimenpiteisiin voidakseen käyttää budjettia ja budjettivaroja auttaakseen kaikista köyhimmässä asemassa olevia ihmisiä. Euroopan unioni on tällä hetkellä antamassa luottoja, lainoja pan monille muille ohjelmille. Olisi ihan ymmärrettävää, että taattaisi nämä 500 miljoonaa, jotka ovat välttämättömiä tämän elintarvikeavun toteutumiseen vuoteen ainakin vuoteen 2014 asti, koska varoja annetaan muillekin ohjelmille. Meillä on määräajat, tämä määräajan loppu huolestuttaa meitä. Meidän pitäisi pystyä takaamaan tämän ohjelman jatkuvuus vuoden 2013 jälkeen. Monet kollegat ovat täällä puhuneet jäsenvaltioissa pitäisi puolta rajoittaa elintarvikepankkien toimintaa. Niin joka maassa se pitäisi olla taattua toimintaa ja minä haluaisin, että te kertoisitte hallituksenne jäsenille, että pystyttäisiin takaamaan oikeudenmukainen kohtelu köyhimmille, kaikista vähäosaisimmissa oleville poliittisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti. Me haluamme Euroopan, jonka pitäisi olla paljon veljellisempi sosiaalisesti. Kiitos. Nyt voin antaa viisi puheenvuoroa ilman puhujalistaa. Presidente, reitero la Hyvä puhemies, minä totean, että meidän pitää päästä yhteiseen sopimukseen tulevaisuudessa auttaa kaikista vähäosaisimpia ihmisiä Euroopassa. Me puhumme haavoittuvista ihmisistä, köyhistä, syrjäytyneistä. Meillä on tietoja 13 miljoonaa, jotka kärsivät köyhyydestä 19 jäsenvaltiossa, 30 miljoonaa, jotka ovat aliravittuja, 43, jotka ovat vaarassa tippua köyhyysloukkoon. Tämä osoittaa meille, kuinka tärkeää on tehdä työtä yhdessä, jotta saavutamme tämän ohjelman jatkuvuuden vuoden 2013 2013 jälkeen. Meidän täytyy hyödyntää tätä keskustelua monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Se pitää myös siitä, liittää maa yhteisen maatalouspolitiikkaan ja me, sillä pitää olla varma oikeusperusta. Me olemme nyt vaikeassa ylimenon vaiheessa, mutta samasta syystä kun me otamme ponnistelemme lisää, silloin me saavutamme enemmän ja meidän pitää auttaa köyhiä ihmisiä, lapsia, sairaita, vanhuksia, vammaisia ja niin edespäin. 80 miljoonaa ihmisiä, jotka tänä päivänä elävät köyhyysrajan alapuolella komission aloiteoikeus on elintärkeä ja keskeinen. Euroopan parlamentissa, hyvä puhemies, me emme, me emme harjoita mitään erillispolitiikkaa tämän suhteen. Most Irigoyen asszony következik egy Kiitos. Sitten minuutti seuraava puhuja. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Meidän pitää lähteä ihan alkulähteille. Mikä on tämän kaiken alku ja syy? Onko se tämä neoliberaalinen talousmalli, jota on harjoitettu jäsenvaltioissa strategioiden suhteen, jotka ovat alentaneet budjettipolitiikkaa, mutta se ei ole kyllä todella edistänyt kasvua ja työllisyyttä. Meillä on epätasapaino julkisen ja yksityisen välillä, joka on heikon, heikentänyt köyhissä vähäosaisten asemaa. Ja tämä on synnyttänyt köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymää ja jopa aliravitsemusta. Yli 13 miljoonaa eurooppalaista ovat vaarassa joutua köyhyyteen tai joutua täydellisen syrjityiksi sosiaalinen yhteiskuuluvuus on perusperiaate Euroopassa. Meidän täytyy harjoittaa tätä politiikkaa ja suhteuttaa se talouden hallintoon, eikä saa synnyttää sosiaalista taloudellista eriarvoisuutta ja epätasapainoa. EUn e pitäisi olla kansalaisten puolella, jotka ovat kaikista pahimmassa tilanteessa. Meidän pitää toimia tehokkaasti, jotta pääsemme pois tästä kriisistä. Vain tällä tavoin Euroopan union toimielimet saavat sille kuuluvan arvostuksen ja luottamuksen. Haluan, että tätä elintarvikeohjelmaa jatketaan jatkossakin. Kiitoksia seuraavaksi herra Keli minuutti. Good morning, Ishlíháin is do crite gur gáúin an ceisio meidän on tärkeää puhua tästä asiasta, varsinkin koska mehän olemme kuuluisia siitä, että autamme ihmisiä ympäri koko maailman nimenomaan elintarvikealalla. Samanaikaisesti useat kansalaiset ovat hädänalaisessa tilassa. Meidän on autettava heitä, kun he ovat köyhiä, syrjäytyneitä. Tämä avun antaminen on meidän vastuullamme. Ei ainoastaan nyt vain tänä vuonna tai ensi vuonna, vaan aina vuoteen 2020 asti. Ja pyrkiä saavuttamaan ne tavoitteet, jotka meillä tässä strategiassa on, ja toivon mukaan voimme jatkaa vielä 2020 jälkeenkin. ja tämän tulisi jatkoa tulevaisuudessa. Kiitos. Herra Guerres. seuraava puhuja, minuutti. señor presidente señor komissario hyvä puhemies hyvä komissaari jos me haluamme hyvän moraalisen tason tälle yhteiskunnalle, niin se ei perustu ainoastaan BKT, vaan se perustuu siihen, miten takaamme lapsemme koulutuksen, millä tavalla huolehdimme kaikkien terveydestä, mutta se perustuu siihen, miten me suojelemme kaikista vähäosaisimpia kansalaisia. Tämä on ohjelma, joka voisi olla, sillä voisi olla hyvät ulottuvuudet, mutta näin ei ole asianlaita, koska tämä ohjelma perustuu moraaliseen diagnoosiin, jota me tällä hetkellä teemme EU:ssa. EU ei ole ainoastaan vain taloudellinen hanke, se on myös yhteistyöhanke ja solidaarisuuden ilmentymä solidaarisuutta niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Kun 43 miljoonaa kansalaista Euroopassa tarvitsevat apuamme, niin silloin päätös ei voi riippua siitä, mikä on oikeusperusta, jota tässä sovellamme. Tässä menetämme aikaa, keskustelemme vain menettelytavoista. Sen takia tuen komission ehdotusta, jotta se todella puoltaa tätä moraalista hanketta tämän ohjelman toteuttamisessa, moraalista puolta tässä hankkeessa. Thank you very much, and if my pronunciation of your... Kiitoksia, jos ääntämykseni nimenne osalta oli huono, niin pahoittelen. Sitten viimeinen tässä menettelyssä ilman puhujalistaa on Rova Jordan, minuutti predlog Evropske komisije, da nadaljujemo z razdeljevanjem hrane. Niin. Euroopan komissio toivon mukaan voi jatkaa tätä elintarvikeavun jakamista. 2008 iskisi ja nyt tänä päivänä tilanne on jopa vielä huonompi, on lisää nälkäisiä, lisää heikossa asemassa olevia ihmisiä yhteiskunnissamme. Euroopan unionin on oltava solidaarinen ja meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, jotka elävöittävät, äh, elvyttävät äh, elinkeinoelämää. Minun täytyy sanoa, että minun kotimaassani Sloveniassa tiettyissä maan osissa on niin, tilanne on niin huono, että elintarvikkeiden jakaminenkin on jo keskeytetty, koska ei ole enää elintarvikkeita, joten komission tuki olisi todellakin tervetullutta. Eh, Mr. Commissioner, will... Herra komission jäsen, olisitteko niin hyvä ja pitäisitte komission loppupuheenvuoron? Thank you, President. Eh, Honorable. Kiitos eh, puhemies, arvon jäsenet. Ensin haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia sen tuesta tälle ohjelmalle. Kuten te tiedätte, 2,5 miljardia euroa äh, on komissio ehdottanut seuraavaan monivuotiseen budjettikehykseen. Budjet, komissio todellakin aikoo pitää kiinni oikeudestaan tehdä aloitteita. Olen samaa mieltä siitä, että elintarvikeapu on yksi osa meidän laajempia toimiamme taistella köyhyyttä vastaan yhteiskunnassamme. Ja todennäköisesti se voidaan hyväksyä vain ja ainoastaan, mikäli se on osa johdonmukaista pakettia, toimenpidepakettia, jolla taistellaan esimerkiksi syrjäytymistä vastaan, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta. Vastauksena edustaja Cornelissenille ja muutamille muille jäsenille haluaisin sanoa, että toki haluamme taistella sen puolesta, että elintarvikeapua annetaan myös jatkossa, kuten olemme ehdottaneetkin, mutta olemme tietoisia siitä, että täytyy saada joko sopimus tai tämän hylkääminen mahdollisimman nopeasti niin, että hyvän tekeväisyysjärjestöt ja ruokapankit kykenevät sopeutumaan päätökseen. Ne, jotka kysyvät, että miksi meidän pitäisi sitten pitää tätä tai järjestää tällainen ohjelma? No vastaus on seuraavanlainen. Tällä hetkellä meillä on yhteisesti sovitut selkeät tavoitteet työllisyydelle ja köyhyyden vastaiselle taistelulle. Ja silloin Euroopan unioni ei voi ohittaa sitä, että yli 43 miljoonaa eurooppalaista eivät kykene kustantamaan itsellensä proteiinipitoista ateriaa joka toinen päivä ja että lapsilla Miljoonilla lapsilla ei ole kolmea ruokaa päivässä sen vuoksi, että heidän vanhempansa ovat liian köyhiä. Eurooppalaista solidaarisuutta ei voida pitää ainoastaan ihanteena, vaan se on moraalinen välttämättömyys. Kiitos. Thank you very much. The debate is closed. Kiitoksia. Keskustelu päättyy. Sitten seuraava kohta esityslistalla.